Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Hyvät naiset ja herrat, voimme varmaan jatkaa istuntoa. Voisitteko asettautua? Herra Schmidt, neuvoston puheenjohtaja, voisiko pyytää teitäkin istumaan? Pyydän järjestystä. Jos ette istu, pyydän teitä lähtemään. Seuraava kohta esityslistalla on EUn ja neuvoston julkilausumat kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden ja Tulokset herra Schmidt neuvoston puolesta. Monsieur le Président. Puhemies, arvoisat jäsenet, kun eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuoden vuoden äh, äh, lopetus on ihan muutaman päivän päästä,